valinnassa tai uudelleen Euroopan parlamenttiin. Olen iloinen, että nyt meillä on tilaisuus tehdä työtä yhdessä liikennesäin valiokunnassa. Tämä on erittäin tärkeä valiokunta Euroopan parlamentissa, koska valiokunta voi myönteisellä tavalla vaikuttaa kaikkien eurooppalaisten elämänlaatuun. Tämän päivän esityslista muodostuu puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinnasta tässä valiokunnassa. Ja, ja haluaisin myös kertoa teille, että valiokunta tulee saamaan neljä varapuheenjohtajaa, niin kuin viime kaudellakin. Ja aloitetaan heti valitsemalla puheenjohtaja valiokunnalle ja sen jälkeen valitsemme varapuheenjohtajat. On välttämätöntä saada ainakin yksi neljäsosa valiokunnan jäsenten äänistä, jotka ovat siis läsnä, jotta voidaan edetä vaalissa. Ja näin onkin tällä kertaa ja haluaisin kysyä poliittisten ryhmien edustajilta, Minkälaisia ehdotuksia teillä on puheenjohtajaksi? Herra Likvid, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Täytyy myöntää, että ensimmäistä kertaa pitkään aikaan puhun täällä. Liikennevaliokunnassa olen vähän jännittynyt. Minulla on tämä kiva tehtävä meidän ryhmämme puolesta tehdä ehdotus täällä ryhmässämme on yksi, joka varmaankin pisimpään on tässä valiokunnassa toiminut. Tällainen peruskivi täällä valiokunnassa, joka on hyvin kaunopuheinen, kyvykäs, täydellinen liikennemies tässä tapauksessa. Ja kun hän taitaa puhua englantia, ja siirryn Englantiin ja ehdotan herra Brian Simpsonia puheenjohtajaksi. Domnule Simpson, acceptați candidatura? Herra Simpson, hyväksyttekö tämän ehdokkuutenne? Constatăm că au fost... Uh, Panen merkille, että te olette ilmaisseet myös taloudelliset vastuukysymyksen, koska olette ainoa ehdokas, ehdottaisin, että me valitsemme herra Brian Simpsonin valiokunnan puheenjohtajaksi suosien osoituksiin. Olkaa hyvä. Anteeksi, onneksi olkoon puheenjohtaja. Uh, Nyt pyytäisin liikennevaliokunnan puheenjohtajaa jatkamaan tässä puheenjohtajan paikalla.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 Seuraava kohta esityslistalla, hyvät kollegat, on varapuheenjohtajien valinta. Varapuheenjohtajia on neljä. Ja valitaan ensimmäinen varapuheenjohtaja. Onko meillä ehdokasta ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi? Kiitoksia puheenjohtaja, mutta ensin haluaisin hyvä Brian onnitella tästä puheenjohtajuudesta liikennevaliokunnassa. En, siis miten vanha pitää olla, että sinne eteen pääsee, mutta, mutta nyt on onni, että olet alusta alkaen mukana ja meillä on varmaankin onnea, koska olet aiemmin näyttänyt, että olet hyvän mies, joka pystyy dialogiin ja dialogia myös toivomme tulevana, tulevina vuosina. EPP-ryhmän puolesta nimissä hyvää onnea. Ja myöskin tätä herra Enrikeä haluaisin EPPn puolelta esittää ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Thank you, Mats. I don't think we have any other... Meillä ei taida olla muuta muita ehdokkaita ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi? Ines. Uh, I would like just a clarification. Se, selkeyttää, voiko varajäsenestä tulla pää, varapuheenjohtaja? Luulen, että näin ei ole. Ovatko säännöt muuttuneet? Minä saan sellaista tietoa, että hänet voidaan nimetä, mutta lähiaikoina EPPn täytyy hänet nimetä lä- lähiaikoina täysjäseneksi. En tiedä, mitä lähiaikoina tässä tarkoittaa. Äh, rehellinen vastaus on, en tiedä. Mutta meillä on kerrottu, että tämä on mahdollista. Matthias, voitko vahvistaa nimityksen? Also ganz kurz, Herr Vorsitzender. Lyhyesti puheenjohtaja ehdottaisin, että hyväksymme tämän ehdokkuuden tänään ja EPPn sisällä selvitämme tämän asian seuraavan syyskuun istuntoon kokouksen mennessä. Okay. Matthias reaffirm. Matthias vahvistaa nimityksen. Mikä nimi on? So als erster Vizepräsident herra Rike ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. So Mr. Rike... Herra Rike, Rikeä ehdotetaan. Muita ehdotuksia ei tehdä, eikä mitään muuta ehdoteta. Herra Rike istuu tuolla. Voinko julistaa herra Riken suosinosoituksen ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi? Next is the... Seuraavaksi valitaan toinen varapuheenjohtaja, Herr Bradborn. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella teitä valinnastanne ja tiedän, että voimme luottaa teihin. Voitte var- olette varmasti kokousta ajallaan tällä kaudella. Euroopan uudistaen ja konservatiiviryhmästä halusin ehdottaa Peter Dalenia. Dalenia. Van Dalen. Herra Van Dalen on e- ehdokas. Muita ehdokkaita ei ole. Voimmeko valita suosin osoituksen herra Van Dalenin toiseksi varapuheenjohtajaksi? Seuraavaksi valitaan kolmas varapuheenjohtaja, herra Legfried. Kiitos puheenjohtaja. Nyt olen vähän tähän rooliin tottunut. No. <laughs> Als dritte vicepresident. Kolmanneksi varapuheenjohtajaksi, joka on jo viime kaudella Silvia Adriana de Kauf. Ehdottaisin häntä, tähän on osoittautunut hyväksi jo viime kaudella. Ehdotettiin Rauva Tichautaa. Muita ehdokkaita ei ole. Valimmeko valita Rauva Tichaun kolmanneksi varapuheenjohtajaksi suosion osoituksen? nyt valitaan neljäs. Varapuheenjohtaja Grosch. Puheenjohtaja, tässä haluaisin Dieter Kochia kollegamme ehdottaa tähän. We have a nomination. Tällä ehdotetaan herra Kochia. Muita ehdotuksia ei ole valmiin, vaikka valita hänet suosien osoituksen. Okay, before I... Selvä. Ennen kuin Rasterks tulee tänne. Muistan teitä kaikkea siitä, että tämä on valiokunta on verkossa webstreaminginä. Tämä tulee vähitellen kattamaan kaikki valiokuntien kokoukset. Minun täytyy tehdä kaikille jäsenille selväksi, ää, kaikki jäsenet, kaikkia jäseniä kuvataan automaattisesti, kun he laittavat mikrofonin päälle. Kun laitatte mikrofonin päälle, kamera zoomaa teihin. Valikuntien perustavat kokoukset ovat verkolla. Ja tämä menee siis livenä verkkoon. Ja Halusimme vain kertoa teille, että tämä webstreamin kameran toiminta liittyy automaattisesti teidän mikrofonin käyttöön. Nyt herra Sterks, te haluatte puhua. Uh, wij hebben met onze fractie van de Liberalen en Democraten geen... Kiitoksia liberaaliryhmässä. Emme ehdottaneet ketään varapuheenjohtajaksi, mutta haluaisin lämpimästi kuitenkin onnitella teitä ja kollegojen uudesta tehtävistänne. En usko, että minkälaisia ongelmia syntyy tästä, että nyt teemme teidän kanssanne yhteistyötä. Mielipideero saattaa olla, mutta te olette erittäin kokenut henkilö. Tämä on käynyt sellaisessa viime vuosina ja tiedämme myös, että osaat pystyt tekemään kompromisseja ja siksi odotammekin mielenkiinnolla tätä kautta teidän kanssanne. Oh. Mr. Kramer. Ja, ich möchte für die Fraktion. Minäkin haluaisin vihreiden puolesta, herra Simpson, ja varapuheenjohtaja onnitella sydämellisesti. Valikamppailussa kuulin, että, tai opin, että liikennevaliokunta että siellä ympäristövaliokunnan jälkeen säätää eniten eurooppalaisia lakeja, joten meillä on suuri merkitys ja sen vuoksi toivon meille kaikille suurta menestystä seuraavan viiden vuoden aikana, koska ilman liikennepolitiikan muutosta emme pysty torjumaan ilmastonmuutosta ja että lapsilla lapsilla lapsilla olisi mahdollisuus elää tällä planeetalla, niin meidän täytyy pyrkiä hyvin tuloksiin myös täällä valiokunnassa, joten toivotan meille kaikille hyvää menestystä. Thank you, Michael. Kiitos, Michael. Haluaisin sanoa teille kaikille, jotka olette täällä puhuneet. Haluaisin teitä kaikkia kiittää ystävällistä sanoistanne ja onnitteluistanne kuten omassa ryhmässäni olen sanonut. Tulin tänne yhtenä nuorimmista jäsenistä vuonna 1989. Ja tällä kertaa minä olen yksi pitkä, pisimpään täällä toimineista jäsenistä. Minulla on suuri kunnia toimia valiokuntamme puheenjohtajana. Kuten tiedätte, olen koko parlamentaarisen elämäni viettänyt tässä valiokunnassa. Tätä minä olen halunnut tehdä, niin tärkeänä minä pidän kuljetus- ja turismisektoreita. Annan puheenjohtajana teille vakuutukseni, että toimin niin avoimesti ja oikeudenmukaisesti kuin mahdollista. Yritän puhua englantia niin kuin BBCissä tehdään, en siis niin kuin normaalisti puhun, mutta antanut anteeksi, jos nyt sattuukin niin, että alan puhua Lancashire murrettani, niin josta minä niin oikeutetusti olen ylpeä. Odotan ilolla yhteistyötä kanssanne. Olen varma, että valiokunta jatkaa perinteitään, yhteistyön, kompromissien sovittelun perinnettä saavuttaaksemme suuremman tavoitteemme – ja se on se, johon Mikael viittasi. Parempi, tehokkaampi, turvallisempi kuljetusjärjestelmä, ympäristöystävällisempi liikennejärjestelmä Eurooppaan. Ja puheenjohtajana odotetaan yhteistyötä kanssanne ja sihteeristön kanssa. Olen varma, että tulemme onnistumaan, koska liikenneihmiset, te haluatte onnistumista. Kiitos siitä kunniasta, ja jonka minulle soitte tänään. Odotan kovasti yhteistyötä kanssanne. So, has anybody any items... Onko teillä muita esille tulevia asioita? Sí, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin tietysti Brian, haluan onnitella sinua täydestä sydämestäni tästä uudesta virasta, jonka niin hyvin ansaitset. Vain tässä loppukohdassa haluaisin ehdottaa, että tartuttaisiin asiaan, johon sitouduttiin valiokunnassa ennen Euroopan vaaleja. Nimittäin tarkoituksena oli pyytää herra Peter Hudson joka hän on, tällainen, niin hän on komentajana ta- ta- taistelemassa pirateriaa vastaan Somaliassa. Tällä alueella tulee olemaan varsin kummat paikat syksyn aikana. Olisikin mielestäni erittäin tärkeää, jos voisimme kutsua hänet valiokuntaan ja kuunnella häntä nyt, kun juuri työstämme budjetteja ja kun komissiolla ei vielä ole kaikki kaikkia asioita valmiina, että se mahtaisi olla hyvä hetki kuunnella häntä ja pohtia, missä määrin parlamentti voisi olla avuksi. If, if you would... Kiitos. Jos edit sallit, niin tekisinpä niin, että kun meillä on koordinaattoreiden kokous tässä lähiaikoina, niin otetaan se koordinaattoreiden kokouksen esityslistalle tämä. Ja jo edellisessä parlamentissa me ilmaisimme haluamme kutsua Merrosman vastaisen taistelun johtajia tänne. Käykö tämä, onko jotain muita asioita? Jos ei, voisiko muistuttaa teille, että, että huomenna on lyhyt valiokunnan kokous kello yhdeksältä IAN rakennuksessa 4Q1 salissa, eli kello 9 IAN rakennuksessa ja sen jälkeen koordinaattoreiden kokous kello 11. Jos muuta asiaa ei ole, julistaan perustan kokouksen päättyneeksi. Kiitos, että tulitte ja onnittelen varapuheenjohtajaa valinnasta.